tätä. Hyväksytään se huomenna yksimielisesti. Kiitän puhemies. Kiitos edustaja Koratsa Bild. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka osallistuvat keskusteluun. Keskustelu päättyy. Äänestys Koratsa Bildin mietinnöstä on huomenna puolen päivän aikaan. Sitten pääsemme seuraavaan estyslistan kohtaan. Kyseessä on Le Grip mietintö unionin tullikoodeksista. Ja pyydän esittelijää nyt käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Hänellä on neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, madame euh, la présidente. Madame la présidente. Kiitos puhemies komissaari, hyvät kollegat. Tänään keskustelemme mietinnöstäni unionin tullekodeksista ja sitten niistä tarkistuksista, joita on käyty läpi ja kolminkanta neuvotteluissa käsitelty. Ensinnäkin kiitän kaikkia kollegoja Eh, neuvottelutiimiä. Ensinnäkin imco valiokunnan puheenjohtaja Malcolm Harbouria. Hän seisoi vieressäni vankana kuin kallio. Sitten Taksudin pääosastoa, Irlannin ja Kyproksen puheenjohtajavaltioita. Kaikki pitivät mm, tätä asiaa esillä ja tärkeänä intensiivisten neuvottelukuukausien aikana. Ja sitten sisä- ja kuluttaja-asian valiokunnassa äänestys päättyi yksimielisyyteen. Tulliunioni on Euroopan hankkeen Euroopan sydämessä ja ytimessä. Se on se pilari, jolle perustuu sisämarkkinat ja monet yhteisöpolitiikat ja niiden onnistuminen ja tehokkuus ovat kaikkien jäsenvaltioiden vastuulla. Tällä uudistuksella, josta toivottavasti yksimielisesti huomenna päätämme, eh, annamme todellisen nuorennusleikkauksen Euroopan unionin tulliunionille ja sen lainsäädännölle. Kun ajattelemme, kuinka syviä mullistuksia globalisaatio on aiheuttanut viimeisen 20 vuoden aikana. Globalisaatio kiihtyy, maailmankauppa kasvaa, tekniikka ja teknologia kehittyy. Meillä on yhä uusia haasteita edessämme, teknologisia haasteita, terrorismin uhka, terveysuhkat ja vaarat, salakuljetusväärennykset ynnä muuta. Uuden aikaistaminen, yksinkertaistaminen, käytännönläheisyys ja joustava sopeuttaminen, nämä ovat tämän tullilainsäädännön uudistuksen ytimessä ja haluamme luoda myönteisemmän ympäristön sen toteuttamisemme. Jäsenvaltioiden välillä on paljon eroja, mutta meidän on kuitenkin aina muistettava, että näitä, tätä tullilainsäädäntöä on uudenaikaistettava ja tehostettava. Tekstistä mainitsisin vain muutamia tärkeimpiä kohtia. Ensinnäkin paperiton tulliympäristö, taloudellisten toimijoiden aseman parantaminen niin, että yritykset voivat saada merkittäviä menettelyjen yksinkertaistuksia ja tällä tavalla voidaan helpottaa taloudellisten toimijoiden ja tullin toimintaa. Euroopan tulliunionille on annettava välineet parempaan yhteistyöhön myös Euroopan ulkopuolisten kumppanien kanssa, koska Eurooppa toimii yhä maailmanlaajuisemmassa ympäristössä ja niin esimerkiksi vastavuoroinen tunnustaminen on hyvin tärkeä tekijä mm, tässä. Lisäisin, että uudistuksiin kuuluu myös tämä väliaikaisen varastoinnin muuttaminen, jotta voidaan antaa joustavuutta taloudellisille toimijoille niiden tavaravirtojen hallintaan. Näiden välineiden myötä pääsemme eteenpäin. Valitettavasti tullikoodeksin lainsäädännön uudistaminen on ollut jäissä johtuen talous- ja finanssikriisistä, mutta nyt meillä on mahdollisuus panna toimeen yhteisesti nämä sovitut määräykset ja siihen vaaditaan kaikkien tahtoa haasteet ovat valtavia koko osallemme. Meidän on annettava sisämarkkinoille ja sen toimijoille kaikki välineet ja keinot kohdata globalisaatio, koska se voi sekä antaa että ottaa. Kysymys ei ole siitä, että heittäisimme yli laidan kaikki periaatteemme, vaan on taattava se, että me saamme aikaan todellisen tulliunionin, joka pystyy täysiverisenä toimimaan tällä uudella vuosituhannella. Tullikuudeksin täytäntöönpano tulevina kuukausina ja vuosina on hyvin yhtä tärkeää kuin se äänestys, joka huomenna pidetään. Me annamme puitteet mm, sille, että komissio ja sekä tullit voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä pitää olla kaikki ne tekniset yksityiskohdat ja määräykset, joiden joukosta joskus voi löytyä ongelmiakin, mutta niin, että kaikki osapuolet ovat täysin mukana ja että kaikki ja että täysi avoimuus vallitsee, jotta ihanteellinen ja hyödyllinen ratkaisu voisi löytyä komissaari, olen varma siitä, että ne direktiivit, jotka te olette jo osastoillanne valmistelleet ja joita asiantuntijat ovat jäsenvaltioissa valmistelleet, olen varma, että voimme kaikki työskennellä ripirinnan tämän tärkeän asian aikaansaamiseksi. Kiitos. Komissaari Semeta seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Madame la puhemies, esittelijä, hyvät jäsenet. Uusi asetus tullikoodeksista, josta keskustelette tänä iltana, on esimerkki siitä, miten tehokasta ja hyvin valmisteltua toimijoiden välinen neuvottelu voi olla. Erityisesti kiittäisin herra Haberia ja Rova Grippiä siitä, miten hyvä tulos on saatu aikaiseksi, miten päättäväisesti olette toimineet näissä aika, tässä aikataulussa, jotta saataisiin aikaan nyt sitten päätös modernista tullikodeksista, kun monet uskovat, että se ei ole mahdollista näin lyhyessä ajassa. Sen lisäksi koko joukko kysymyksiä, jotka osoittavat hankaliksi, pystyttiin ratkaisemaan yleisesti tyydyttävällä tavalla kaikissa toimielimissä, niin kuin esimerkiksi takuita koskevat kysymykset ja väliaikaisen valastoinnin kysymys. Tämä loppu tuotos on oikeastaan jopa parempi kuin alkuperäinen ehdotus. Haluaisin ottaa esille kolme perusperiaatetta. Tämä verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Ensinnäkin perusasetuksemme saadaan delegoidut säädökset tukemaan perussääntöjä – ja myös pidän hyvänä sitä, että on saatu aikaan tasapainoinen lähestymistapa siihen, miten tulihallinto toimii ja miten voidaan yksinkertaistaa näitä menettelyitä toimijoiden kannalta. Sitten on myös haluttu kirjata tämä periaate paperittomasta menettelystä tulliympäristössä. Tämä on erittäin tärkeä verrattuna nykyiseen lainsäädäntötilanteeseen, jossa paperittomuus ei suinkaan ole perussääntö ja suhteellisuuskin toimii epätataisesti. Tällä pystytään hoittamaan paljon aikaa kaupankäynnissä. Kolmanneksi tämä välttämätön kumppanuus tullin ja sitten legitiimin kaupan välillä. Tässä annetaan lisäjoustavuutta valtuutulle taloudellisille toimijoille. Eh, tämä on jälleen periaate, josta kaikki olemme samaa mieltä, mutta se ei oikein hyvin tällä hetkellä heijastu voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tämän eh, tullikodeksin myötä pystytään antamaan eh, tukea jatku- jatkuvalle kasvulle nyt ja tulevaisuudessa. Sitten lopuksi pitäisi muistaa se, että tässä täytyy perusasetuksesta antaa vielä delegoidut säädökset, ja voin vahvistaa teille nyt, että tulemme informoimaan teille valmistelutyöstä, tulevista delegoidusta ja myös täytäntöönpanosäädöksistä. Komissio myös on sitoutunut siihen, että otamme jäsenvaltiot mukaan saamukon kaupan asiantuntijat tähän työhön kuulemisprosessissa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Muscardini Intervaliokunnasta. Il Parlamento vota una... Kiitoksia. Vihdoinkin äänestetään mietinnöstä, joka johtaa tarvittaviin uudistuksiin jotta voidaan puhua epätasapainoon, jota on sisämarkkinoilla. Tämä on johtanut vahinkoihin myöskin kuluttajille ja näille kyseisille aloille. Monta kertaa on todettu, että meillä voi olla yhteiset sisämarkkinat, jotka toimivat kunnolla, jo, mutta ei kuitenkaan niin, että on erilaista valvontaa, erilaiset säännöt ja erilaisia menettelyitä joka maassa. Ja sitten on verotus, arvonlisäverotus on myöskin erilainen joka maassa. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan ja Välimeren tilanne on täysin erilainen, kun ajatellaan valvontaa ja verotusta, ja ei ole vapaita markkinoita, jos ei ole yhteisiä sääntöjä, jotka ovat samat kaikilla, eikä ole yhteisiä markkinoita, jotka ovat kuluttajien ja yritysten tukena, jos ei sitten ole tullijärjestelmää, joka on harmonisoitu. Meidän pitää toimia nopeasti ja jos haluamme suojella hyvinvointia kansalaistemme osalta ja saada aikaan talouskasvua ja torjua väärennyksiä, meidän täytyy uudistaa tullikoodeksia. Kiitokset sitten poliittisten ryhmien puolesta puhujat. En, ensinnäkin Jozlowieczka, EPP. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Tämä asiakirjasta tänään keskustellaan, niin ei ole pelkästään perussäädös tulliunionia varten, vaan sitä pitää käsitellä myöskin sellaisena välineenä, jolla parannetaan ähm, investointien houkuttelevuutta sisämarkkinoilla. Tämä mietintö on sellainen, jossa on asetettu tavoite, eli sääntöjen yksinkertaistaminen ja parannetaan edellytyksiä liiketoiminnalle. Tulli on tärkeä sisämarkkinoiden kannalta ja vain jos tullisääntöjä kunnolla sovelletaan, niin markkinat voivat toimia kunnolla. Ja tässä mietinnössä korostetaan se, että pitäisi yhtenäisellä tavalla soveltaa tulikodeksia kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sen takia haluaisimme, että kaikki jäsenvaltiot käyttäisivät sähköistä tiedonvaihtoa tullihallinnon ja liiketoiminnan välillä. Ja näin voidaan välttää päällekkäiset menettelyt, jotka saattavat estää liiketoimintaa Euroopassa. Poikkeukset sääntöihin eh, täytyisi eh, rajoittaa aivan, aivan poikkeuksellisiin tapauksiin. Kannatan ajatusta, jota Le Grip esittää, että olisi sellainen malli, jossa talousten toimijoiden täytyy antaa tietoa tuulille vain kertalleen. Tämä on mahdollista modernien IT-järjestelmien avulla. Ja se helpottaa toimijoiden elämää, mutta myöskin valvonta paranee. Ja toinen kysymys koskee sitä, että otetaan uusi sääntö siitä, että joka koskee tal- ta- äh, valtuutettuja taloudellisia toimijoita, jolloin voidaan käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä ja pystytään sitten mm, kuitenkin noudattamaan sääntöjä. On tärkeää, että esittelijä ei ole pelkästään keskittynyt sääntöjen mukauttamiseen Lissabonin sopimukseen ja tullisääntöjen modernisointiin, vaan myöskin käsitellyt tulliunionia sellaisena välineenä, joka on erittäin tärkeää sisämarkkinoiden kilpailukyvyn kannalta. Liiketoiminnan yksinkertainen pitkällä kävellä tulee hyödyttämään EUta ja kasvua. Kiitokset edustaja Rapti SD-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on hyvä hetki sille, että uuden aikaistetaan unionin tullikodeksia ja mietintö on ajankohtainen. Olemme tehneet kovasti työtä ja edustaja Le Grip on tehnyt ed- erinomaista taustatyötä ja mm, puheenjohtaja Macom Harbour johti kolmikantaneuvotteluja eh, fantastisesti ja tämä on johtanut tähän erinomaiseen tekstiin ja se auttaa Euroopan kansalaisia. On hyvin tärkeää, että Euroopan kansalaiset ymmärtävät, että tämä lainsäädäntökappale, joka on hyvin tekninen luonteeltaan, niin se itse asiassa auttaa suoraan kansalaisia. Tämä lainsäädäntö mm, helpottaa asioita, edistää yritysten toimintaa, helpottaa niiden toimintaa juuri silloin, kun meidän on niitä suojeltava ja autettava tehokkaammalla mahdollisella tavalla. Juuri kriisin aikoina tämä lainsäädäntökappale auttaa kansalaisiamme, kun esimerkiksi meillä on kysymyksiä, kuten vaikka vaarallisten aineiden kuljettaminen, ja teemme jotain asialle tämän avulla. Olemme tietoisia ongelmista ja epäsuhdasta Ähm, jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden on uuden aikaistettava järjestelmiään ja nyt niillä on aikaa ja mahdollisuus tehdä se. Niissä maissa, missä ollaan jo pitkällä ja edistystä on aikaan saatu, he voivat hyviä käytänteitään toteuttaa edelleen ja muut jäsenvaltiot pystyvät sitten kuromaan umpeen tämän aukon ja kopioimaan heidän hyvät käytänteensä. Tämä on hyvä ajankohtainen aihe Euroopan parlamentissa ja se todella tulee auttamaan ähm, siinä mihin pyrimme, eli eh, sisämarkkinoiden täytäntöönpano. Kiitokset edustaja Renaldi liberaalien puolesta. Eh, Rapti on oikeassa ja myöskin häntä edeltävät kollegat Muskarin ja muut. Tämä on tekninen kysymys, mutta siitä voi olla huomattavaa hyötyä myöskin kansalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. dugana sana tulee sanasta divana, tarkoittaa siis sohvaa, Eli se oli paikka, jossa oli pankkeja, johon voi istua ja odottaa. Tulli on aina ollut synonyymi odottamiselle ja vielä edelleenkin tähän liittyy kustannuksia yrityksille. Tullausajat eivät ole varmia, varmoja, sitten on hallinnollisia kustannuksia. Ja siitä huolimatta on kuitenkin sitten sidottava resursseja ja aikaa Joskus menee jopa viikkoja ennen kuin voi käydä hakemassa sen, mikä on tärkeää yrittäjille tai kansalaisille, ja se on sitten helpotus. Eli tavara on vihdoinkin tullut tullusta, tullista läpi. Tämä on siis tullikoodeksin piirissä tehtävää työtä. Se on erittäin tärkeää työtä ja on erittäin tärkeää se työ, jota parlamentti tekee myöskin kolmikantaneuvotteluissa. Ja koodeksi pitää pohjata tietyille asioille, jotka olivat alkuperäisessä ehdotuksessa. Tässä on hyvin paljon keskitytty informaatioteknologiaan. Tällä avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja säästöjä, ja meillä pitää olla yhtenäinen järjestelmä, ja poikkeuksia voidaan myöntää ainoastaan väliaikaisesti ja erityisistä syistä, mutta meillä pitää olla yksi järjestelmä kaikille 28 jäsenvaltiolle. Muuten, kuten esittelijä aivan oikein totesi, on yhä suurempi kuilu niiden maiden välillä, jotka ovat edistyneet ja niiden, jotka ovat jääneet jälkeen. Olemme samaa mieltä siitä, että pitää olla väliaikainen tulliilmoitus, sitten pitää olla tullipäätös saatavana ja sitten pitää olla mahdollisuus, että tulli voi tarkastaa nämä tavarat. Parlamentin tarkistukset ovat tarpeellisia ja olisi hyvä myöskin miettiä sitä, mitä kansallisen kaupan valiokunta ehdotti, eli yhteinen työryhmä, joka sitten toimisi unionin etujen eduksi ja että olisi EUn yhteinen tulliviranomainen. On jäsenvaltioita, joilla on rajoja kolmansien maiden kanssa. Ja samat säännöt pitää saada voimaan kaikkialla Euroopassa. Tämä osoittaisi, että enemmän Eurooppaa tietyissä tapauksissa on hyödyksi koko yhteiskunnalle. Mutta aloitetaan nyt tullikoodeksista. Kiitos Bielan Niin zapewniać spójność uregulowań w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Istot... Kiitoksia. Tässä on kyse johdonmukaisesta lainsäädännöstä EU-kauppaa varten ja e, tullisäännöt ovat tärkeä osa sitä ja johdonmukaisuus ja modernisointi tulee hyödyttämään EUta verrattuna muuhun maailman. Kannatan tullisääntöjen yksinkertaistamista niin, että voidaan vähentää päällekkäisyyksiä menettelyissä. Yhtenäinen sähköinen järjestelmä tulee vähentämään liikeoperaatioiden hintaa ja se heijastuu varmasti tuotteiden hintaan ja kun hinnat laskevat, niin tämä hyödyttää myös kuluttajia. Meidän pitäisi eh, tarkentaa tätä tilannetta, jolloin eh, valtuutetut eh, taloudelliset toimijat voivat hyödyntää näitä yksinkertaista menettelyjä. Ja voitaisiin myös tehdä näistä hakemuksista välikästä varantointia varten yhtenäisiä jos nämä hakemukset pitäisi sitä kahteen kertaan, niin se pitkittää menettelyitä. Asiakirjojen pitää olla selkeitä ja yksinkertaisia niin, että niitä voidaan käyttää helposti. Eh, Kiitokset. Sitten muut puhujat. Edustaja Gebhardt. Kiitoksia puhemies. Tullikodeksin uudelleen laatiminen tähtää siihen, että tullausmenettelyt yksinkertaistuvat ja että tällä tavalla modernisointi on helpompaa yrityksille ja että sähköiset menettelyt otetaan käyttöön ja tämä on hyvä lähtökohta Euroopan komissiolle ja parlamentti pitää sitä hyvänä. Kuitenkin komission ehdotuksessa oli tiettyjä kohtia, jotka uhkasivat sitä, että näihin tavoitteisiin päästään. Erityisesti sääntely, joka jo liittyy ei-preferentiaaliseen alkuperään. Komissio ehdotti että tällä olisi huomattavia seuraamuksia tavaraliikenteelle EUn ja kolmansien maiden välillä ja että käytettäisiin delegoituja säädöksiä, jotka olisivat sitten kyseenalaistaneet kaiken sen, mitä monivuotisessa työssä on saatu aikaan ja joihin myöskin tuomioistuin on ottanut kantaa. Tullauskysymyksissä pelkona oli, että olisi epäkäytännöllisiä menettelyitä, jotka ovat liian kalliita, ja sitä, että olisi paljon sääntöjä, luettelusäännöistä, joka olisi ollut liian raskas täyttää. Haluan kiittää Le Grippiä, vaikka aluksi oli hiukan epäröivä, ja hän sanoi, että tämä täytyy nyt muokata uusiksi. Nyt kun neuvottelemme neuvoston kanssa, nyt on löytynyt kompromissi, mutta se olisi voinut mennä vielä pidemmälle. Mutta tämä on nyt kuitenkin hyväksyttävissä ja tavoitteet, joita komissiolla on, menevät eteenpäin ja siksi katson, että puolueryhmäni voi äänestää tämän puolesta ja toivon, että pikapuoliin tämä myöskin toimii käytännössä, jotta tulli toimii paremmin ja kevyemmin. Kiitos. Kiitokset. Edustaja Koferaati. Kiitoksia puhemies. Kuten edeltävät puhul- kollegat ovat sanoneet, meillä on nyt ratkaisu, joka on pääpiirteissään myönteinen, mutta tämä ei ollut mikään helppo prosessi. on tehnyt hyvää työtä. Hän on tehnyt yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja nyt katsoisin, että on tärkeää, että mitä tulee näihin valtuutettuihin taloudellisiin toimijoihin, meidän täytyy ylläpitää turvallisuustasoa. Ja viime kädessä, kuten Gebhardkin sanoi, on tärkeää, että tämä ei-preferentiaalinen alkuperä jää sopimuksen tekstiin, mutta kuitenkin Tämä ei ole kuitenkaan johtopäätös tästä prosessista, jonka konkreettisena tavoitteena pitäisi olla kaikkien tuotteiden parempi jäljitettävyys. Sitten lopuksi halusin vielä sanoa teille komission jäsen, että meidän pitää vahvistaa valvontaa komission puolelta, koska meillä pitää olla riittävästi resursseja ja meillä pitäisi olla myöskin tullijärjestelmä, joka toimii täydellisesti. Me olemme antaneet tullille yhä enemmän tärkeitä tehtäviä, mutta nämä tehtävät, kuten tiedätte, esimerkiksi tekijänsuojan valvonta, petoksen torjunta, niin nämä ovat toimia, joita voidaan toteuttaa, jos kaikki toimivat sääntöjen mukaisesti ja jos jokainen silloin kun on ongelmia, joita ei pysty ennakoimaan, niin sitten pitää langettaa sanktioita, esimerkiksi jos on rikottu sääntöjä, tai sitten täytyy käyttää näitä resursseja silloin, kun palkitsemaan oikeanlaista toimintaa. Eli tämä työ nyt alkaa, koska säännöt, joista nyt puhutaan, toivon mukaan vaikuttavat sitten parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitokset. Nyt siirrymme sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensinnä edustaja Komi. Kiitoksia puhemies. Onnittelen myöskin kollegaa esittelijää. Minä kannatan tätä uudistettua tulikoodeksia, jota komissio on ehdottanut, jotta voimme mukauttaa sen Lissabonin sopimukseen – ja muuttaa sääntöjä tarpeen mukaan. Yhdenmukaiset tullisäännökset kaikissa jäsenvaltioissa on perusedellytys, jotta voimme hyötyä tästä mahdollisimman paljon sisämarkkinoilla. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää yksinkertaistaa menettelyitä ja meidän pitää kehittää dynaamisempi ympäristö, kun ajatellaan kilpailukykyä ja myöskin kasvua. Ja monia muitakin mukautuksia voidaan tehdä ja voimme parantaa koodeksin toimivuutta. Esimerkiksi mitä tulee taloudellisten toimijoiden tilanteeseen ja siihen tarpeeseen, että pitää olla saapumisen yleisilmoitus. Ja voin tukea tätä mietintöä ja vielä kerran haluaisin onnitella esittelijää. Kiitokset. Edustaja Roittava. Děkuji. Já se také chci vyjádřit. Tato naší další Kiitokset. Tämä uudelleen laadittu säännöstö tullikodeksista on todellakin moderni väline, joka tulee vähentämään byrokratiaa ja auttaa meitä viemään päätökseen sisämarkkinat. Siitä saadaan yhtenäinen tietojärjestelmä, joka koskee monia kysymyksiä sähköisessä muodossa. Ja näin yritykset pystyvät kommunikoimaan asuinpaikastaan lähtien, vaikkakin sitten yhteydenpitokumppaneisi kouluhallinto toisessa jäsenvaltiossa. Ja myös näin taloudelliset toimijat, jotka no-, noudattavat näitä sääntöjä, niin pystyvät myös nopeammin tuomaan maahan tuotteita, mutta myös tullihallinnot pystyvät sitten paremmin keskittymään epäilyttäviin ö, tuotteisiin. Kodeksissa on myöskin sitovat määräajat tullihallinnoille – ja myös sääntöjen on yksinkertaistettu. Ne ovat erittäin tärkeitä pk-yritysten kannalta. Sitten Harbour, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Inkovaliokunnan puheenjohtajana haluaisin erityisesti kiittää Konstans Le Grippiä ja kaikkia varjotiimin jäseniä ja erityisesti komitean työntekijöitä. Ehkäpä he ovat kuulolla tänä iltana, sillä tarvittiin valtava työmäärä, että päästiin tähän lopputulokseen. Kiitän myös Irlantia puheenjohtajavaltiona. Jos heidän työpanostaan ei olisi ollut, kun ajattelemme sitä mm, vyöryä delegoituja säädöksiä, jotka oli käytävä läpi, niin aivan kuten Gebhardt sanoi yhdessä kohdassa ja jotkut muutkin mainitsivat, nämä eivät ole pelkästään teknisiä kysymyksiä, vaan myös hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä. Kiitän komissaari teitä ja teidän tiimienne. Te todella äm, olitte kiitollisia yhteistyökumppania sanomalla, että tämä on nyt parempi direktiivi kuin se, mistä lähdimme liikkeelle. Mutta nyt juuri päätimme keskustelun palveludirektiivistä. Siitä, sitä asiaa olemme seuranneet vuodesta 2006 eteenpäin, josta Gebhard ja minä lähtien olemme asiaa eh, vieneet eteenpäin. Nyt uusi tullikoodeksi ja tämä uusi direktiivi, tämä pitää nyt ankkuroida poliittiseen kontekstiin vahvasti niin, että pidämme yllä painetta jäsenvaltioihin investoida näihin asioihin, täytäntöön panna näitä tekstejä, koska sisämarkkinoiden toiminta vaatii äh, tätä, ja tämä on hyvin tärkeää kuluttajille ja kansalaisille, ja kuten Muscardini juuri sanoi, esimerkiksi tuoteturvallisuus ja väärennökset, ne ovat yhä suurempi toimiala tullinalalla, ja mitä enemmän poistamme hallinnollista taakkaa, sitä enemmän tulli pääsee äh, huolehtimaan kansalaisistamme. Kiitän siis kaikkia kovasti ja odotan kattavaa äh, yksimielistä hyväksyntää täällä täysistunnossa huomenna. Kiitos edustaja Harbour, komi- komissaari Semetas, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. Parlamentti on kovin kiinnostunut tullikoodeksista ja se osoittaa, kuinka tärkeä tulli on EUlle, sen yrityksille ja yleisemmin yhteiskunnalle. Tullialalla komission tiedonanto tulliunionin tilasta on korostanut, että tullilainsäädännön modernisointi on saatettu päätökseen. Se on ensimmäinen tar- tärkeä askel ennen vuotta 2020. Meillä pitää olla tehokkaampi, vankempi, yhtenäinen tulliliitto, jossa on samat korkealaatuiset palvelut kaikkialla EU:ssa. Tämä uusi tullikoodeksi mahdollistaa sen, että tullin palvelu paranee ja se suojelee myöskin kansalaisia kaikenlaisilta vaaroilta ja uhilta. Ja voimme luottaa, että tuli jatkaa tärkeää työtään yhä tehokkaammin. Ja vielä kerran haluaisin kiittää Malcolm Haberia erinomaisesta työstä Le Grippiä erinomaisesta mietinnöstä ja kaikkia varjoesittelijöitä, koska tämä oli erittäin suuri ja tärkeä tekninen kysymys. Ja on hienoa, että me pystymme löytämään kompromisseja näin tärkeässä kysymyksessä kuin tulliunionissa. Kiitos. Kiitokset näistä myönteistä sanoista. Seuraavaksi puheenvuoro esittelijä Le Grip, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitokset puhemies. Omalta osaltani haluaisin kiittää kaikkia puhuneita. Tämä keskustelu on ollut laadukasta lyhyttä, mutta tiivistä ja se osoittaa, että olemme todellakin kiinnostuneita siitä, että täytyy vahvistaa tulliunionia ja tullimenettelyitä sisämarkkinoilla. Tämä on tosiaan yksi kasvun ja kilpailukyvyn avain Euroopan taloudessa. Monet ovat korostaneet sitä, että täytyisi olla käytössä yksi yhtenäinen järjestelmä 28 jäsenvaltiossa. Olen täysin samaa mieltä, olen sen todennutkin, mutta se on siis tosiaan keskeistä, että todellakin saadaan toimimaan tällainen Euroopan laajuinen tulli. Sitten yksinkertaistaminen, tehokkuus ja nämä tullimenettelyt, joissa voidaan vähentää hallinnosta taakkaa ja byrokratiaa yrityksille, niin se on tietenkin juuri se tapa, jolla saadaan takaisin palautettua kilpailukyky Euroopan talouteen. Tätä tavoitetta ei saa tietenkään unohtaa. Ja sitten lopuksi vielä. Tietenkin, aivan kuten muutamat ovat sanoneet, niin nämä tullikysymykset saattavat vaikuttaa aika kurilta ja ikäviltä ja kuivilta ja teknokraattisilta, mutta tosi asiassa, nyt kun olen puolitoista vuotta ollut täällä parlamentissa työstämässä näitä asioita, niin ei se ole sitä suinkaan, vaan tullikysymykset ovat eh, juuri talouden intressien ytimessä – yritysmaailmassa ja tietenkin myöskin rahoituskysymysten ytimessä tiedämme tietenkin, miten paljon tullimaksuja kerätään, mutta sen lisäksi ne liittyvät myöskin siihen, miten suojellaan kuluttajien ja kansalaisten intressejä ja myöskin valmistajien intressejä. Eli teidän turvallisuutensa on, täytyy tietenkin olla yhä vahvemmin suojeltuna tällaisessa kilpailussa maailmassa, jossa kilpailu on yhä kivampaa. Eh, no nyt sitten lähikuukausina tulee kyseeseen eh, tämä eh, delegoituneen ja täytäntöönpanosäädösten työstäminen, josta jo Malcolm Harbour puhui. Eli se on tärkeää työtä myöskin. Ja toivottavasti parlamentti sitten jatkossakin voi olla tarkkana, kun työt jatkuvat. Kiitos edustajille Grip. Nyt hyvät kollegat, The Grip-mietinnöstä äänestetään huomenna puolen päivän aikaan. Nyt saimme estyslistan käytyä läpi.